So, ich bitte alle Kollegen, die Plätze... No niin, pyydän kaikkia istuutumaan. Aloitamme saman tien. Äänestyskortit esille, olkaa hyvä. Also, wir stimmen jetzt gleich als erstes... Äänestämme ensinnäkin, otetaan järjestys. Riis, imeväisille pikkulapsille tarkoitetut ruoat erityisen lääkinnisiin tarkoituksiin tarkoitetut ruokavalio valmisteet. Äänestys alkaa tästä. Tässä on kysymys seuraavaksi säädösvallan siirron seuranta ja komission täytäntöönpano vallan käytön valvonta jäsenvaltioissa. Se on minun mietintöni. Pitääkö toistaa? Sen jälkeen ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliiniset lääketutkimusset ja direktiivin 2001-20-EU e kumoaminen. Ja sitten innovointistrategia kestävää kasvua varten, biotalousstrategia Euroopalle – ja Sitten vielä yhteisön, yhteisön radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmä. Tämä on kollega Romana Jordanin lausunto. No niin, kaikki ovat paikalla. Sitten voimme aloittaa äänestys. Riisin mietintö. Tässä on, tässä on äänestys yhtenä ryhmänä 1, siis tarkistusten numerot puolesta, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 32 puolesta, ei vastaan, ei tyhjiä. Onnittelut kollega Riisille. Sitten on vuorossa seuraava mietintö, joka on oma mietintöni, jonka tarkistus yksi puolesta, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 4 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. Sitten koneäänestys, loppuäänestys koneäänestyksenä tästä lausunnosta. Oletko kaikki äänestäneet? Ääneet, kaikki, äänestys päättyy 36 puolesta, kaksi vastaan, ei yhtään tyhjää. Kiitoksia. Geht's weiter zum... Sitten jatketaan paksulla kirjalla. Wilmotin mietintö. Ja voimme saman tien aloittaa. 181 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 182, 186 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 15 puolesta vastaan. Tyhjää ei ole selvä. Äänestetään koneäänestyksenä. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puolesta 22 vastaan hylätty. Hylätty. Eikö kone toimi vai? Vaihtakaa paikkaa, niin ehkä siitä sitten 183 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan, tyhjää ei ole selvä. Ää, tarkistetaan koneellisesti. 184 äänestys alkaa. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 ei. Pidä 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 187 raukeaa. 187 ei puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 188, 189 puolesta vastaan tyhjää ei ole selvä. Ää, tarkistetaan koneellisesti. 188 ja 189 ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta ei äänestetäkään tästä. Seuraava on 193 ja 28 puolesta vastaan, tyhjää hylätty 194 puolesta vastaan, tyhjää hylätty 195 puolesta vastaan, tyhjää hylätty 196 puolesta vastaan, tyhjää hylätty kompromissi 10. Halutaanko tarkistaa? 196. Halutaanko tarkistaa koneäänestyksellä? 196 koneäänestys alkaa, onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 198 koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Imko 29 raukeaa 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty 200 205 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 201 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei ole selvä. 201. Tarkistetaan äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 202, siis 204 Imko 30 kaikki yhdessä puolesta vastaan. Sama enemmistö hyväksytty. Sitten 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 17. Eikö anteeksi? 17, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty 218 puolesta vastaan tyhjää hylätty 217 puolesta vastaan tyhjää ei ole selvä. Tarkistetaan, tarkistetaan 217. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 22, 222 Rosbach puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 33 puolesta vastaan. Nyt, nyt kymmenen on osallistunut vaan äänestänyt. Imko 33 uudestaan puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Itre 14 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 223 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko, ne kolme tarkistetaan koneellisesti, ää, ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34. 224 ja 225 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty 226 ja ITRE 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei ole selvä. Äänestetään tästä koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 227 IMKO 35 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää. Ei ole selvää. Tarkistetaan koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 229 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 2.30, Itre 17 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 2.31 puolesta vastaan, tyhjää hylätty 232 Imko 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan vielä, ehkäpä 232, Imko 36. Äänestys alkaa koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. SNDllä on yksi liikaa. Vielä kerran uusi äänestys. Voitko kaikkia... Kerran täytyy äänestää 232 ja Ilko 36 äänestys alkaa. Kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty, anteeksi vaan. Sitten 234, Imko 37. Kohta kohdataan äänestyksenä ensimmäinen osa puolesta vastaan Seikki ministeriö mukana. No, 2, 3, 4, IMK 37, ensimmäinen osa puolesta. Näyttäkää selvästi. No niin, tämä on nyt säällistä jo vastaan. Selvästi hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistamme toisen osan koneäänestyksenä. Imko 37:234. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20, 235 ja ITRE 18 yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238. Siitä ei äänestetä. Itri 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 bis, 12a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 20. Vastaava osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi, ne, sitten 20, puolesta, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kolme ja Margareta Aukenilla on vielä nämä suullinen tarkistus. Like to, uh, propose and... Haluaisin tehdä suullisen tarkistuksen tähän konsolidoitin tarkastuksen kolme ensimmäisen kappaleen loppuun. Siinä sanotaan, että maailman lääketieteellisen uh, yhdistyksen uh, päätelmien mukaan Helsingissä liittyy kompromissiin 5.2. Mrs. Wilmot. Wilmot. I support. Esittelijänä tuen tätä suullista tarkistusta. Gut, dann werden wir mit der... Hyvä. Sitten tällä muutoksella tästä konsolidoidusta tarkistuksesta äänestetään puolesta. Vastaan tyhjää suurella enemmistöllä hyväksytty. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 256 ja IMKO 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 257 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 258 puolesta <clears throat> vastaan tyhjä hylätty kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 266 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten jatket. 272 ja IMKO 41 vastaavalta osaltaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 275 puolesta vastaan tyhjää hylätty. <clears throat> Sitten jatketaan Itri 21 puolesta vastaan. Kyllä, kyllä. Milloin se on sivu 14 äänestysluettelossa? Rakastetusta ITRE-valiokunnastamme numero 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 278 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 283 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 esittelijöitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 288 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 289 toinen osa puolesta, toinen osa 289 puolesta vastaan, toi tyhjää hyväksyt, ylätty. 295 puolesta vastaan, tyhjää. Ei ole selvä. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 293 ja ITRE 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 297 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 298 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 299 puolesta vastaan tyhjää ei ole selvää. 299 koneäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 300 itre 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 301 IMKO 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppu 302 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää on hylätty. Tarkistetaan koneellisesti 27 ja 303 yhdessä. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. 304 puolesta vastaan ylätty. 307 ensimmäinen osa, Imiko 46 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 306 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sori. 307, toinen osa, Imko 46, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten jatketaan konsolidoitu tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jatketaan IMKO 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO 49 puolesta vastaan tyhjä, ei ole selvä. Koneäänestys, IMKO 49. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Jatketaan 319 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Imko 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 26 puolesta vastaan hyvä, tyhjää hyväksytty. Itre 23 puolesta Anteeksi, tässä tapahtui virhe. ITRE 23 piti äänestää, 26 ei. ITRE 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 322 raukeaa. 323 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Dann geht's weiter mit dem konsolidoitu 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 326 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty konsolidoitu 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen 327 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten IMKO 54 puolesta vastaa tyhjää hylätty. 329 IMKO 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 329 IMKO 55 koneäänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. 330 puolesta vastaan. Tyhjää on hylätty. 331 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 332 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 333, 334, ITRE 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Live 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 336 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraavat on 29 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten konsolidoitu 32 puolesta vastaan, hyväksytty. 342 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 343 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kol- 345 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksyt. Imko 58 puolesta vastaan, Tyhjiä. hyväksytty. 346 Imko 60 puolesta vastaan, tyhjää, ei ole selvä. Koneäänestys alkaa Ovatko kaikki äänestyneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 347, 348 yhdessä puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. 350 puolesta vastaan tyhjää hylätty 351 puolesta vastaan tyhjää hylätty 352 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 353 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 355 ja 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 354 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 356 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty 357, Inko 62 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty 358 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Itre 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 359 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 360 Imko 61 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 361 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 362 Imko 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 364 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 36 Kulusi kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 365 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 366 Imko 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoita neljä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten vähän pitemmälle mennään. Tarkistus. Äh, sivu 27 tarkistus 378. Äh, Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ensimmäinen kolmannes on hoidettu. Eiköhän tämä tässä vielä hoidu 384 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 382 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta raukeaa, anteeksi, 34 raukeaa. 387 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 388 puolesta vastaan tyhjää, ei ole selvä. 388 koneäänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. 389 ITRE 33 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 390 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 391 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 35 ja itre 34. Anteeksi. Pelkästään 35. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja näin ollen raukea itse 34. Sitten 392 ja, ja 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 3, 393 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 394 Imko 71 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 395 ja Itre 36 puolesta vastaan. Tyhjää ei ole selvä. Koneäänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten Imko 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 396 raukeaa. Itse 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 38 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Sitten 400 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Itre, samalla, Itre 40 samalla, Itre 41 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Itre 42 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Sitten 404 ja 401 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 405 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 406 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 407, 408, Inko 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Dann gibt es konsolidoitu viisi ja suullisella tarkistuksella, niin kuin se oli hyväksytty mukana myös konsolidoidussa kolmosessa. Tällä lisäyksellä siis puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 410 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Konsolidoitu 33 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 414 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 416 puolesta vastaan, tyhjää hylätty 418 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 419 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty konsolidoitu 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 421 puolesta vastaan tyhjää hylätty 422 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 423 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 424 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Konsolidoitu 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 425 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ei, ei ole varma. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äh, jo painaneet tappia? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 428 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 427 puolesta <clears throat> vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 430 toinen osa ja 429 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 431 puolesta vastaan tyhjää hylätty konsolidoitu 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 433, 434, itse 44 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 436 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 435 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 437 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 438 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 439 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 440 raukeaa 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistetaan 39, koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestänyt? Äänestys päättyy. Hyväksytty. <clears throat> Itre 46 puolesta vastaan. Hyväksytty 40 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 443 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 444 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 445 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty ITRE 47 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 42 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, niin sitten 449 IMKO 76 siis puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 450 ja IMKO 77 siis puolesta tässä on ja 455 ja IMKO 79 siis kaikista näistä neljästä yhdessä puolesta vastaan tyhjää on hyväksytty sitten on vuorossa 43 puolesta. Ah, okei, okay. müssen... Anteeksi. 452 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksyt. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 453. Imko 8 puolesta vastaan. Tyhjää on hylätty. Tarkistetaan vielä varmuuden vuoksi. Oletko kaikki äänestäneet koneellisesti? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kyllä, täytyy oikaista itseäni. <clears throat> Sitten jatkuu 454 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 456 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itri 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 457 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 458 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 459 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 460 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten jatket 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 470 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu kahdeksan puolesta <clears throat> vastaan tyhjää hyväksytty. Libe kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan Libe 3 koneellisesti, äänestys alkaa. ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Päättyy. Hyväksytty. 474 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 475 Imko 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 478 raukeaa. 477 vain osa. 476, siitä vielä äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten raukeaa 478, 400 on vuorossa nyt on 477. Tämä yksi osa siitä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 479 Imko 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 480 Imko 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi suullisella tarkistuksella puolesta, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 483, se täytyy tarkistaa. Neljä kahdeksan neljä on seuraava 484 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 485 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kyllä, kyllä. Tarkistamme. 484 ja 485 äänestys päättyy. <laughs> Ra- Esittelijä. Wrong number there. Which number was... Saimme tässä väärän numeron, koska englanniksi numero oli minusta eri. Ich muss es Otetaan vielä uudestaan. Nyt meillä on 485, josta äänestettiin. Oliko 485? Toistetaanko? 485 äänestys alkaa. Koneäänestys. <clears throat> Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No siihen, siihen se jäi. Sama tulos melkein. So. Ich werde jetzt bisschen langsamer. Nyt vähän hidastetaan, mutta jatketaan. 486 ja 501 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 487 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 491 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 492 puolesta vastaan. Tyhjää, ei ole selvä. Äänet, koneäänestys 492, koneäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 493, IMKO 85, suullisella tarkistuksella vihreiltä puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 495 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 496 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 497 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 499 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksy Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 499 toinen osa, koneäänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Se onpa selvä. 500 <laughs> ja IMKO 84 raukeaa 502. Äänestämme tästä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Dann stimmen wir, <laughs> wusste ich auch noch nicht, dass es geht. Sitten kompromissi 21, 22 ja 23 yhtenä ryhmänä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Olemme puolivälissä. 45 minuuttia vielä kestää. Konsolidoitu 19. Täkin. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt sitten jatkuu 500 17, 18 ja 19 yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hylätty. 518 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 518. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 521 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 522 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 523 ja IMKO 94 samansisältöiset puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 524 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 526 puolesta, vastaan hylätty. Ilman se ei ja Hosnersaatin ääniä. Tarkistetaan. 526 tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 525 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimme hypätä milloin se on se 50, 500, 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 544 pu, raukeaa. Sitten 543 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 545 ja IMKO 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 547 IMKO 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 548 puolesta vastaan. Niin, Je pense qu'il y a eu une erreur. Nous venons de voter. Tällä taisi olla virhe. Äänestimmekö äsken 547 vai 546? Saattoipa olla tulkkausongelma tässä sanottiin, että äänestimme, jotkut tulkit sanoivat, että äänestettiin 546 ja tarkoitus oli kai 7. Äänestetäänkö uudelleen? 46 nicht abstimmen. Äänestys sanoi, että 546 ei tarvitse äänestää, niin äänestimme 547 ja IMKO 98. Voimme tarkistaa tämän vielä kerran koneellisesti. Kaikki ovat hiukan jännittyneitä, pysytään rauhallisena. Toistan tämän, hyvä kollega, tämä toistetaan ja sitten äänestys alkaa. 547 IMKO 98. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 548 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Live 6. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten ITRE 52 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 550 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 551 puolesta, vastaan, tyhjää, ei aivan selvä. 551 tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa, äänestys päättyy, hylätty. 552 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 553 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 554 ja 555 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksyt. 556 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 557, 558, IMKO 99 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 559 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Imko 100 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 560 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 561 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 raukeaa. 5, nyt 5, 6, 4 ja IMKO 102. Onko tämä oikein? Tarkistetaan. Hier mal abklären, worüber wir jetzt abstimmen müssen. Ja nyt tarkistaa, mistä äänestetään. erste Gedanke ist immer der beste Gedanke. Fünf. Ensimmäinen on paras. Eli 5, 6, 4 ja IMKO 102. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Libe 7. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 565. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 566. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 572 puol, anteeksi, 570 puolesta, 570 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 572 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahvi tulee neljältä. Sitten Imko 103. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 8. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5, 7, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 575 Imko 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 576 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 577 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 579 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 582 puolesta vastaan tyhjää. 582 582. Puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan. 582 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 583. 583 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Wir stimmen über 5. 586 kahdessa osassa. Puolesta vastaan. 586 siis. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 587 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 588 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 589 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 590 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59. Jos puheenjohtaja toteaa asian joka epäilyden tarkistetaan. Siis IMKO 107. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 591 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imkosta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 594 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Viisi, yhdeksän viisi, puolesta, viisi yhdeksän viisi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 pu- suurisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi tarkistetaan. Tarkistetaan 59 suurisella tarkistuksella. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 5, mitä sen 159 ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan myös ylätty. 5, 9, 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 598 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 599 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 600, 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi nolla yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 606 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 608 puolesta vastaan tyhjää hyvä hylätty. 607 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 610 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 611 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 612 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 613 ja imko 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 614 ja ITRE 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 615 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 617 puolesta tarkistetaan. Mikä? 61 tarkistetaan koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 617 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 618 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 619 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 620 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 621 ja 622 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 635 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 635 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Jatketaan 642 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 643 tarkistetaan. Imko 113. Koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 ja 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 55 puolesta Vastaan aa se raukeaa, kun edes hyväksyttiin. 6 kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan kuusi neljä kuusi Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. kuusi neljä seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty. 6, 4, 9 ja ITRE 56. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 650 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Live 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 651 ja 655 yhtenä kokonaisuutena puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 652 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 653 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 654 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 57 puolesta vastaan tyhjä hyväksy, hylätty. Ytri 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten konsolidoitu 40 sivulla 64 puolesta – koneäänestyksellä. Koneäänestyksellä konsolidoitu 40. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. Sitten tämä lisää tietysti työtä. 661, 662, 663, 666 yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 ja ITRE 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi kuusi neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyvä on. Äänestys päättyy. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Minua vain hämmästyttää, että te käytätte suullisesti. Niin, no niin, sitten. Itre 60. Puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 665 ja IMKO 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6, 6, 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 61 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Live 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Itre, Itre 62 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 669 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Imko 115. Imko 115 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 670 puolesta. Vastaan. Ei selvää. Koneäänestyksellä 670 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 671 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 672 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Live 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestämme 446 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 673 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 674, 675 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 677 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 678 puolesta vastaan tyhjää ei selvää. 678 koneäänestyksellä. 678. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 679, 680 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 681 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 682 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa Imko 116 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei täysin selvää. Täällä on koneäänestyksellä Imko 116 toinen lause. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 684 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6, 85. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 686 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 687 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 688 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 689 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 690 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 691 ja itre 63 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty imko 117 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 692 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 67 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää. Ei selvää. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. IMKO 118 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 695 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 696 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 697 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 699 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 700 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 701 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 702 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 703 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 704 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 705 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 706 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 707 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 708 loppuosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 709 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 710 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 ja 711 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 700 tarkistetaan. Minä luulen, että se oli hyväksytty. No, tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 712 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 713 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 714, 13, 713 tarkistetaan koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 714 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 715 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 716 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 717 jäljellä oleva osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 718 raukeaa. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 714 puolesta, anteeksi, aa, 74. Minä tarvitsen kahvia. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 Horst Schnellhardt, ensimmäinen kerta kun pyysin tarkistusta, 74. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 719 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe 15 ja 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 720 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 721 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 722 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 723 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 724 imko 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 725 puolesta tarkistetaan. 724 IMKO 121 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 725 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 726 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 727 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 728 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 729 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 730 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan, tyhjää, hylä, hyväksytty. Se imko 122 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Imko 124 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 1, 2, 125 i puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 imko 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kaksikymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25. 84. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää ei aivan selvää. 27. koneäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Näyttääkin selvältä tämä tulos. Selvästi hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvä. Itre kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97, siitä äänestä 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. se viisi raukeaa. Imko kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 Itre 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä viisi imko neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 18. ei tarvitse äänestää. Tarkistamme. Wir 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuusi. Kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Imko kahdeksan raukeaa, itre seitsemän raukeaa, kahvia. Dann es weiter mit 100. Ja nyt 115 ja Imko 10 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sata kuusitoista itre kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 117 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Nyt sitten konsolidoitu kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 imkosta puolesta, raukeaa, anteeksi. Imko 13 raukeaa. Seuraavaksi Imko 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata tarkistetaan kaiken varalta. Konsolidoitu 41, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestämme konsolidusta 41. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 121 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt kompromissi 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten Kompromissi 20. Kompromissi 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten jatketaan kompromissi 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 134, puol, 132 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 133 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 134 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 135 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Imko 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hylä, hyväksytty. 43 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Imko 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 144 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 145 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 46, Imko 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148, 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty 153 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 154 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 156 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 157 puolesta, 157 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 158 puolesta, vastaan tyhjää ei täysin selvää. Koneäänestys 158. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160. Sitä ei äänestetä. Äänestämme 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 Inko 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko ei. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 170 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 71 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Libe 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 173 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan. Ei selvää. 174 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 175, 176 siis ja IMKO 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itra 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 tarkistetaan. 177 Itre 13 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 178, 179 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 180 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Huh. Nyt sitten loppuäänestykset. Ensin loppuäänestys, niin kuin aina koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 65 puolesta ei vastaan, yksi tyhjää. Ja nyt sitten toinen äänestys, toinen äänestys, toinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Aina vain paranee. 64 puolesta. Ja nyt sitten kysyn teiltä. Kysyn teiltä. saako esittelijä valtuutuksen käynnistää neuvottelut ensimmäisen käsittelyn yhteydessä ensinnä puheenvuoron esittelijälle. Thanks very much, uh, Chair. Uh, first of all... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Oli todella ilo tehdä työtä kaikkien heidän kanssa. Meillä oli valtavasti tarkistuksia ja vaikeita asioita ja saimme aikaan laajoja sopimuksia kaikista tärkeistä asioista ja pääsimme merkittävästi eteenpäin eettisen komitean avoimuuden osalta verrattuna komission ehdotuksiin, joten on hyvin tärkeää, nyt aloitetaan neuvottelut neuvoston kanssa. Aika on lopussa parlamentissa, on erittäin tärkeää, että lainsäädännöstä voidaan mahdollisimman pian sopia. Tiedän, että täällä on vielä jotakin huolia ja ymmärrän sen ja olen valmis kuulemaan niitä, mutta kuitenkin kaikki sidosryhmät, teollisuus, lääketieteen kansalaisjärjestöt ja muuta, kaikki pettyisivät, jos poliittisista syistä tämä lykkääntyisi. Emme voi nyt tätä pilata, joten todella pyydän, että, että tätä mandaattia tuetaan. Kiitoksia. Voimmeko ilman keskeytystä äänestää? Joten siis koneäänestyksellä neuvotteluvaltuutuksesta äänestys alkaa tarvitaan vähintään 35 ääntä. Äänestys on päättynyt. 62 puolesta, kaksi vastaan. Hyvät kollega Glenis Wilmot, olen kateellinen. Onnittelut. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka näin vastuullisesti ovat toimineet tämän mietinnön tiimoilta. Ja niin tämä tietenkin helpotti työtä, työtämme tässä. Kiitän, kiitos kuuluu myös sihteeristölle, joka on yötolkulla valmistellut tätä istuntoa. Nyt tässä jatketaan. Onnittelut muuten. Ja seuraavaksi on biotalousstrategia Euroopalle. Esittelijä on Bartolotsi. Tällä jatketaan. Puolesta eh, työllisyysvalikunta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää epävarma. Äänestämme koneäänestyksessä 17. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt 21 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 1 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 25. 25 koneäänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan, tyhjää. Ei ole selvä. 31 koneäänestys alkaa. Hämälä äppysty. Mut kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta. 35. Koneäänestys alkaa. 35. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Sama enemmistö. 36 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Itri 8. Toinen lause. Puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Regi 3 raukeaa, 37 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan, tyhjää ei ole selvä. 44 koneäänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 45 puolesta. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 47 puolesta. Ja regi 10 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Riki 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empel 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 14 raukeaa. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkistetaan 48. Koneenostus alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 siis. 49 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Empel 2 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Ja 91 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan, tyhjää on, ei epäselvä. 52 koneäänestys alkaa. Äänestys on alkanut. Olet kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. 53 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emply 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten on Empel 12 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 15 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 67 puolesta. Tarkistetaan. ITRE 12 tarkistetaan. Korearistus alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 67 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, hyväksytty, Itre 13 ei äänestetä siitä, se oli Itre 14, 69 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 70 ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 71 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, Riki 6 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Itre 16 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Itre 17 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää on ei ole selvä. Tarkistetaan koneellisesti. Itre 17 ensimmäinen osa koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Empel 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää on. Koneäänestys Empel 8. Äänestys päättyy täpärästi hylätty. 72 siis puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 75 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itra 10, sitten ei tarvitse äänestää. 77 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 79 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, regi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, regi 7 puolesta. No, tar- tarkistetaan regi 14. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Regi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan regi, 8, äh, regi 7. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. 81 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 82 puolesta. Vastaan tyhjää on äänestetään. Koneäänestys 82. Äänestys päättyy. Hylätty Empel 10 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 4 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empel 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu, konsolidoitu 6 puolesta vastaan tyhjää koneäänestyksenä konsolidoitu Kuusi Koneäänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Konsolidoitu seitsemän raukeaa, itre kolme puolesta vastaan tyhjää. Hylätty regi 12 puolesta vastaan tyhjää on hyväksytty. 9.3 Osa Vesslun puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan, tyhjää. Ei ole selvä. 95 koneäänestys alkaa. ja päättyy hylätty. 96 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Empel 5 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Empel 11 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Empel 6 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Itre Itre 2. Yhdeksän yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Reki 13, ensimmäinen osa puolesta. Raukeaa vai? Anteeksi, se raukeaa. Ei, kun kyllä täytyy äänestää hitaasti nyt. 99 hylättiin, näin ollen rikki 13 ensimmäisessä osassa täytyy äänestää äänestys puolesta. Vastaan. Tyhjä. Ei ole selvä. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ehkä nämä tupakkaneuvottelut voidaan äh, keskeyttää liberaaliryhmässä ja jatketaan äänestä Empel 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksyt Itre 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 100 puolesta vastaan Äh, ITRE 9, no se tarkistetaan. Koneäänestys alkaa ITRE, ITRE 9. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sata puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Osa 1, DV, kappale 1, DV puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kohta 6, no tarkistetaan, koneäänestyksenä. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kuusi DV puolesta. Vastaa. Tyhjää. Hyväksytty. DV2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. DV3 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty 44 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, DV5 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, DV6 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, DV7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, DV9 puolesta. No DV7 tarkistetaan, koneäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. DV9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV11, äh, DV12 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Divi 13 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Divi 14 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Divi 15 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Divi 16 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Divi 18 puolesta vastaan, tyhjää on. Ei, epäselvä. tv 18 koneäänestys alkaa. Äänestys alkaa. olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. tv 19 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan tyhjää on hyväksytty neljä. No kolmonen, tarkistetaan koneäänestys alkaa. Mutta kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. No, täpärästi hylätty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itre, johdantason kappale B. No, no kutonen tarkistetaan, koneäänestys alkaa. Koneäänestys, ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. Itre, johdantason kappale B puolesta. vastaan, tyhjää, hylätty. Emply, johdantason kappale B puolesta. Vastaan, tyhjää hylätty seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää on hylätty yksitoista puolesta vastaan tyhjää ylätty 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Itre johdantosakappale A puolesta vastaan tyhjää on epäselvä. Itri, tuossa kappale A, koneäänestys alkaa. Ovat kaikki äänestyneet, äh, äänestys päättyy. Hylätty. Itri, tuossa kappale C puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Empel, tuossa kappale C puolesta. Vastaan tyhjää on hyväksytty. tuossa kappale D puolesta. Va- vastaan tyhjää hylätty. Employ-johdatusokappale A puolesta vastaan tyhjää hylätty Employ-johdatuson E puolesta vastaan tyhjää on hylätty Employ-johdatuson F puolesta vastaan tyhjää on hylätty. Sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 54 puolesta, ei yhtään vastaan, neljä tyhjää. Valtalotsi, onnittelut tästä teidän mietinnöstänne. Morgen geht's mit den Abstimmungen weiter um 10 Uhr.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 So, ich bitte doch diejenigen... No niin, pyydän niitä, jotka haluavat osallistua keskusteluun, niin istumaan paikalleen. Ja sitten pikkuhiljaa voitaisiin rauhoittua. Tiedän, että kaikki ovat aika, aika tota, ö, viriilissä tilassa, koska oli jännittävä pitkä äänestys. Toivotan tervetulleeksi nyt ilmastokomissaarin Koni Hedgaardin. Ja meillä on varmasti aika paljonkin eh, keskusteltavaa, koska meillä on täällä asioita vireillä, jotka menevät parinkin otteeseen tässä valiokunnassa. Silloin menetellään backloadingia. Meillähän on ollut neuvotteluja lainsäädännöstä, näistä kevyistä hyötyneuvoista, mutta myös lainsäädäntöä henkilöautoista. Ja me olemme tällä hetkellä suhteellisen melkoisessa taloudellisessa kriisissä, menekkikriisissä, ja, ja joskus nämä asiat, ilmastonsuojelu, ympäristönsuojelu, mutta myös talousintressit kohtaavat toisensa. Ei se välttämättä ole ristiriita, vaan pikemminkin tässä kohdassa se antaa meille kilpailuetuja, jos me olemme huolellisia resurssiemme kanssa, jos niin kuin öljyä ja kaasua, jota me, ja koska mehän poltamme vähemmän fossiilista energiaa, niin silloin me suojelemme ilmastoa ja silloin tästä hyötyvät myös kuluttajat. Siksi odotankin jännityksellä sitä, mitä komissaari tulee kertomaan meille esimerkiksi vuodesta 2015, minkälaisia kansainvälisiä ilmastosopimuksia on tulossa. Tänä vuonnahan meillä on Varsovan konferenssi, mietin, jos, jos, jos minä häiritsen teitä, niin sanokaa, niin minä keskeytän puheeni. 2015 meillä on Pariisissa myös konferenssi ja todennäköisesti Pariisissa ja siksi jännittääkin, että minkälainen meidän strategiamme tulee olemaan Euroopan unionin tasolla kansainväliseksi ilmastosopimukseksi. Meillä on myös lainsäädäntöä tekeillä. Esittelijä on Peter Liise, joka on olin pikkusen minua ärsytti, kun näin äh, sanomalehdestä, että, että eurooppalaiset valmistajat ovat kirjoittaneet kirjeen Kiinan suuntaan ja tehneet selväksi, että, että, että, että olisi pitänyt huolehtia siitä, että lainsäädäntö pannaan jäihin. Se oli minusta aika jännittävää. Ja tämä minä sanoin myös valmistajan, äh, valmistajille suoraan, kun tapasin niitä vaalipiirissä, niin siksi onkin jännittävää kuulla, mitä komissaari kertoo meille äh, kiotoneuvotteluista ei ole mitenkään pitkästyttävää ollut tämä viimeisin yhteisin aikamme vuoteen 2014 asti ja nyt on aivan ensimmäisenä annan puheenvuoron komissaarille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Matias. Ei minusta ole mitenkään tylsää näistä puhua. Uskon kyllä, että monet ovat yhtä mieltä kanssani siitä, että näinä päivinä, joskus kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja lainsäädännöstä, niin se tuntuu vähän jyrkältä ylämäeltä, mutta joskus tapahtuu hyviäkin asioita. Esimerkiksi tänään meillä oli pitkä kokous komissiossa ja siellä keskusteltiin näistä sopimuskin spesifistä suosituksista ja monilla mailla on tällaisia ja ne liittyvät ilmastoon, energiaan, resurssitehokkuuteen ja tämän tyyppisiin asioihin. Tämä on yksi asia. Kyllä asiat liikkuvat tästä vuodesta eteenpäin. Tuloksia on saatava, koska ensi vuonna tulee jo seuraamuksia. Viime viikollakin valtion päämiehet keskustelivat energiasta, ja itse asiassa hyväksyivät erittäin hyviä päätelmiä ja totesivat, että vuonna 2030 nyt on toivotettu tervetulleeksi tämä vihreä paperi ja komissiolta pyydetään ennen vuoden loppua konkreettisia ehdotuksia, joista sitten voitaisiin keskustella ensi vuoden maaliskuussa, joten kyllä tilanne todella on liikkumassa eteenpäin, se on hyvin myönteistä. Ehkä aluksi haluaisin puhua asiasta, joka varmasti tätä valiokuntaa kiinnostaa, nimittäin tämä backloadaus, tämä takapainotteisuus. En nyt halua kokonaan toistaa kaikkea sitä, mitä varten komissio ei usko, että se on tarpeellista. Olemme keskustelleet tästä hyvin pitkään myös täysistunnossa huhtikuussa. ja poliittisille ryhmille olen lähettänyt asiakirjan, jossa on tosiasioita. On erittäin tärkeää aina, kun puhumme tästä, ja ajattelemme tätä asiaa, niin meillä on suhteet oikein. Ja näin pyrimme tässä asiakirjassa laittamaan viimeiset luvut kaupoista osoittavat, että sen jälkeen kun komissio teki ehdotuksensa, tämä ylitarjonta järjestelmässä ei ole vähentynyt, vaan itse asiassa se on lisääntynyt merkittävästi. Nyt ollaan noin kahdessa miljardissa. Ja tämä vain, että vähän olisi suhteet oikein envi koordinaattoreiden päätös oli edelleen kehittää tätä mietintöä ennen syystuntoa ja, ja puolivälissä kesäkuuta olisi tarkoitus äänestää valiokunnassa olisi hyvä saada kunnon enemmistö parlamentissa ja odotan tarkistuksella tietenkin avoin keskustelemaan uusista ajatuksista, joita saattaisi tulla kompromissi hengessä mitä pikemmin saamme selvyyttä takapainotteisuuteen, sen parempi, koska sitten voimme ryhtyä puhumaan näistä rakennetoimista ja aikakaudesta vuoden 2030 jälkeen. Odotan teidän kommenttejanne hiilimarkkinakertomukseen ja rakenteellisiin eh- vaihtoehtoihin, joita olemme ehdottaneet kesätauon jälkeen Euroopan neuvoston päätelmät olivat hyvin selkeitä tästä viime viikolla. Siellä annettiin vahvaa tukea sille, että olisi hyvin toimivat hiilimarkkinat. 2030 puitteista pyydän parlamentilta tukea koskien päästöjä ja uudistuvia energialähteitä. Euroopan parlamentin päätöslauselma vähähiilisestä talou, talouden etenemissuunnitelmasta. Tämä oli hyvin selkeä, mahdollisimman nopeasti Ah, on saatava vähennettyä päästöjä vuoteen 2030 mennessä. Uusiutuvista energiasta koskevassa päätösosuudessa todettiin, että tarvitaan tavoitteita tällä alalla vuodeksi 2030. Tietenkin olisi myös pohdittava sitä, kuinka uudistuvat tehokkuus ja, ja hiilidioksidin voidaan yhdistää. Tätäkin pohdimme komissiossa. Olemme aloittaneet työn ja, ja siksi on tuon vihreän asiakirjan. Meillä oli todella pohdintoja myös johtajien kanssa viime viikolla. On erittäin tärkeää käydä kunnon keskustelua jäsenvaltiossa, parlamentissa ja kaikkien sidosryhmien välillä tästä aiheesta. Viime viikon valtionjohtajien keskustelun jälkeen ei olekaan enää kysymys siitä, pitäisikö meillä olla tällaiset kehokset, vaan miten siihen päästään. Ja tietenkin on päätettävä, kuinka pitkälle pyritään, mikä on kunnianhimon taso. Odotan sidosryhmiltä hyödyllistä palautetta kuulemismenettelyssä. Olemme myös valmistelemassa sidosryhmän konferenssia kesäkuussa ja sen tulokset tietenkin tulevat vaikuttamaan vaikutusarviointiin, kun valmistellaan vuoden loppuun mennessä poli- politiikan suunteleviivoja. Mainitsitte ETSn ja ilmailun Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä erittäin hyvästä yhteistyöstä tässä asiassa. Oli erittäin tärkeää, että tämä hyväksyttiin nopeasti ja se oli kyllä hyvin hyödyllistä. Uskon, että parlamentti on aivan oikein korostanut sitä, että kellojen pysäyttämiseen pitää olla väliaikainen ratkaisu ja merkittävää edistystä tarvitaan niin, että saadaan aikaan pysyvämpi ratkaisu. on todettu, että kaksi tärkeää tavoitetta tarvitaan. Ensinnäkin realistinen aikataulu globaalille markkinoille. Ja toiseksi on helpotettava kansallisten ja alueellisten markki, markkinapohjaisten ratkaisujen kehittämiselle. Markkinapohjaisten menetelmien avulla alueiden ja maiden on ryhdyttävä todelliseen toimintaan välittömästi. Samaan aikaan odotamme, että kumppanitieteollisuus sopii siitä, että globaali järjestelmä on kaikkein relevantein järjestelmä. on olisi eh, arvioitava tämän pakettina ottaen huomioon pitkän lyhyen aikavälin vaikutukset ja komissio tulee harkitsemaan lainsäädännöllistä toimintaa riippuen näistä tuloksista. Say, we have not. On aivan turha sanoa, että taistelu ei ole vielä ohi. Paljon työtä on käynnissä. Voin vain sanoa, että se mitä te teitte tässä valiokunnassa ja parlamentissa on ollut hyödyllistä. Neuvotteluja käydään myös Yhdysvalloissa. On erittäin tärkeää, että siellä ymmärretään, että meidän lainsäädännöllisellä elimellä on vahvat kannat, se voisi ottaa asiaa. Sitten joitakin vähän hiljattain hyväksyttyjä aloitteita, esimerkiksi MFF, neuvottelussa ollut viime vaiheessa. Valtioiden hallitusten johtajat ovat noudattaneet komission ehdotusta käyttää 20 prosenttia seuraavan seitsemän vuoden aikana ilmastosidonnaisiin kuluihin. Näyttää siltä, että todella asenteet ovat muuttumassa. Euroopan parlamentin tukeen luotamme siinä, että saamme aikaan selkeät tavoitteet ja avoimet mittausvälineet kaikki, kaikkia merkittäviä ohjelmia varten. YMP, Horizon 2020, verkkojen Eurooppa ja muut uskoiset välineet. Meidän pitää onnistua kaikissa, kaikissa näissä alakohtaisissa politiikoissa. Sitten lainsäädännölliset ehdotukset ovat nyt yhteispäätösmenettelyssä. Puheenjohtaja jo mainitsikin henkilöautot ja pakettiautot, trilogit ovat alkamassa. Kolme tärkeää poliittista asiaa on tässä. Tarvitaan tasapainon lähestymistapa niin, että saadaan ensimmäisessä käsittelyssä var, var, valmista superluottot, hiilidioksiditavoitteiden kohtalo vuoden 2020 jälkeen ja niin edelleen Euroopan komissiolla tai parlamentin neuvoston työhön ja uskomme, että voidaan saada aikaan hyväksyttävä kompromissi tulevina kuukausina. Biopolttoaineet. No, a complex file on tietenkin monimutkainen juttu. Meidän on löydettävä tapa, jolla biopolttoaineet ovat todella kestäviä ja ne ovat myös kustannustehokkaita. Meidän olisi siis tuettava kaikkein kestävimpiä biopolttoaineita. Olemme rajoittaneet ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita ja tähän juuri pyritään. Tämä on tietenkin suuri haaste, mutta voin kertoa, että komissio jatkaa työtään saavuttaakseen kunnianhimoiset tulokset. Ja tarvitsemme teidän tukenne. Tämä on todella tärkeä asia. Tämä on teknistä ja vaikeaa, mutta se on kyllä hyvin, hyvin tärkeää. EFKA on ehdotus, jolla on potentiaalia vähentää vuoteen 2030 mennessä näitä fluorittuja kaasuja kahdella kolmasosalla verrattuna nykytasoon ja vähimmäiskustannukset olisi teollisuudelle ja yhteiskunnalle. Tämä vastaa täysin vähähiilisen talouden etenemissuunnitelmaan. Jos tässä onnistutaan, niin ehdotuksella voidaan niin stimuloida innovointia ja vihreitä työpaikkoja Euroopan unionissa – Euroopan unionia saa johtoon roolin it credibility as the international kaasujen osalta maailmanlaajuisesti. Erityisesti kun ajatellaan 2020 vähennystavoitteita. Meillä on nyt mahdollisuus saada mukaan muita maita ja saada aikaan merkittäviä vähennyksiä. Komissio siis jatkaa edelleen tiivistä yhteistyötä parlamentin ja neuvoston kanssa niin, että ensimmäisen käsittelyn sopimus saadaan aikaan ennen seuraavaa Montrealin pöytäkirjan kokousta. Sitten sopeutusstrategiasta hyvin lyhyesti. Tarvitaan vähennystä, tarvitaan myös sopeuttamisstrategiaa. Eurooppalainen sopeutus, kansallinen sopeutus, alueellinen, kunnallinen sopeutus, kaikki on tärkeellistä. Tar- meidän on jaettava tietotaitoa, tarvitaan suuntaviivoja, rajat ylittäviä tilanteita varten saattaa olla rannikolla ongelmia monilla tahoilla. Tätä pakettia on ongelmia. Yksi tärkeä asia koskee näitä vahvoja suosituksia kaikille jäsenvaltioille. On saattava aikaan kansalliset sopeutus suunnitelmat ennen vuotta 2017. Tällä hetkellä 15 jäsenvaltiolla on nämä suunnitelmat. Sitten vielä ehdotukset tälle vuodelle. Komission työohjelman mukaan komissio on sitoutunut löytämään globaalia ratkaisuja merenkulun päästöille. IMOn viimeaikaiset kehitykset ovat hyvin rah- rah- rahkaisevia. Sääntelyratkaisut edellyttävät erilaisia tarkastusmenettelyjä on hyvin viisasta edetä tähän suuntaan, jotta voidaan rajoittaa merenkulusta aiheutavia ilmapäästöjä ennen kesää. Eh, just a few words. Siis tässä vielä muutama sana sitten lopuksi vielä kansainvälisistä neuvotteluista. Olen puhunut niistä aika pitkään, mutta mutta ehkä tässä yhteydessä voi valita asia vielä keskustelua, mutta haluan sanoa kuitenkin, että tässä vaiheessa, missä me nyt olemme ennen 2015 ja ranskalaista käppiä, meillä on erilaisia muodollisia kokouksia, mutta on myös paljon epävirallisia kokouksia. Taloudellinen foorumit, Petersbergin ministerikokous, epävirallisia keskusteluja, kahdenvälisiä keskusteluja – jotka koskettavat eri alueita ja nämä asiat myöskin ovat etenemässä myöskin muodolliset neuvottelut ovat käynnissä. Äskettäin oli aika myönteinen ilmapiiri. Ja myös minusta yksi asia, jonka voimme nähdä, on, että on syntymässä rakentavia panoksia siihen, miten voidaan todella päästä eteenpäin, kun on kysymys siitä, että saadaan tämä ero suljettua me olemme julkaisseet 2015 äh, sopimusta koskevan äh, konsultatiivisen paperin. Me haluamme siihen kommenttia. Monet kansainväliset kumppanimme keskustelevat äh, siitä, että on prosessi, jossa lähdetään paljon liikkeelle, liikkeelle alhaalta päin. Minun kannaltani katsottuna on kysymys siitä, että vuoden 2015 jälkeen katsotaan, mitä tarvitaan. Tietysti me tarvitsemme paljon toimintaa, joka lähtee liikkeelle ruohonjuuritasolta sitoumusta, mutta sitten kun kaikki nämä aloitteet ovat olemassa, niin voidaan nähdä, että edelleen on aukko. Miten se saa, saadaan tämä aukko suljettua pois? Mikä on se menettely, joka voi olla käytössä, joka olisi lisäarvo siitä, että olisi kansainväliset puitteet? Minusta tämä on yksi niistä todella olennaisista haasteellisista keskusteluista, mutta kansalaisten kannalta tämä on yksi tärkeä kysymys, koska kysymys on siitä, mikä on kuitenkin tavoite. Miten sitä ajatellen? Äh, yksi asia, josta tullaan keskustelemaan, on äh, tavoitteet ennen vuotta 2050 kansainväliset tavoitteet, jotka mainitsin – merenkulusta syntyvät kasvuhuonekaasut, myöskin fossiilisten lähteiden uudistus, myöskin energiatehokkuus voisi olla kysymys. Jotkut puhuvat siitä, että käydään mahdollisesti keskustelua rakennuksista, että kansalaiset ovat Varsovasta, että syntyy konkreettisempia tuloksia. Ja yksi asia vielä, joka saattaa olla tärkeä, on se, että miten Varsovan kokous sujuu. Yksi asia on rahoituspuoli ja tietysti myöskin Liettuan Kaussi on hyvin tärkeää, että Euroopassa kun me saamumme Varsovaan ja kun jäsenvaltion ajatuksia siitä, miten saadaan rahoitus vuoteen 2014, 2015, 2016, ajatellen sitä, mihin pyritään vuoteen 2020 mennessä. Tällä on paljon merkitystä Tällä on myöskin merkitystä sille, miten me pääsemme eteenpäin ratifiointiin, joka liittyy Kioton pöytäkirjaan, miten sen parissa meidän energialaisuuden. Lopuksi vielä sanota, että yksi asia, joka on tärkeää tässä yhteydessä, on se, että minä uskon, että hyvin tärkeää, että kun Eurooppa saapuu Varsovaan, silloin muu maailma näkee sen, että me olemme ratifiointiprosessissa aivan aikataulussa, joten minun strategiani on, että komissiolta täytyy tulla ehdotus. Minusta mitä pitemmälle jäsenvaltiot tässä keskustelussa ovat päässeet, sitä parempi. Ja haluan tässä ottaa eri, erityisen asian erityisesti esille. Nimittäin minusta on virhe, jos Euroopassa käytetään ratifiointi, ratifiointiprosessia siihen, että käydään liikaa sisäisiä keskusteluja muista asioista kuten taas taakan jakamisesta vai tai voidaanko ratifiointiprosessia käyttää siihen, että lisätään jotakin sovittuihin 2020 tavoitteisiin. Minusta tämä on sellainen asia, joka e, voisi, voisi sanoa, että ratifiointi välttämättä ei ole se asia, joka sopii hyvin tähän. Kysymys on siitä, tuleeko Eurooppa ratifioimaan sen, mitä se on Dohassa ajanut ja minusta tulemaan tärkeää, että voidaan nähdä, että me itse asiassa otamme nämä askeleet. Ja, vielen dank. Kiitoksia, Koni Hedegaard. <clears throat> Tämä oli oikein innostunut esitys. Me näemme, että meillä on vielä kovin paljon tehtävää ennen kesää 2040 ja sitä sen jälkeen. No, no ilmastohan ei määräydy ö, poliittisten prosessien mukaan, vaan sillä on omat, omat kulkunsa, omat tahdit. Ja me aloitamme nyt strukturoidun dialogin koordinaattorilla ensimmäisen Richard Sebää. Ja, danke. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja. Kiitän myös Koni Hedegaardia tästä esityksestä. Ne, tehän olette ikään kuin keskustelukumppaneita tähän maanantaihan ja loppui tarkistuksen jättöaika ja sinähän sitten äh, esittelijänä olet tutustunut näihin kompromisseihin. Meidän, täytyy, meidän ryhmämme puolesta täytyy sanoa, että me haluamme kestävää, kestäviä äh, äh, pitkän aikavälin ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja tässä painotan nimenomaan pitkäaikaisuutta ja kestävyyttä. Me olemme huolissamme, kun ajatellaan tätä takapainotteisuutta mehän tunnemme nämä kaikki argumentit, että myös sellaisia toimenpiteitä on tehty, joka me tarvitsemme sellaisia toimenpiteitä, joilla saataisiin investointeja <clears throat> Eurooppaan, jotka eivät nyt tapahdu koskaan. Ne, joiden pitäisi investoida, eivät oikein tiedä, miten, miten Euroopassa jatketaan. Tämä ei ole mikään tyhjästä nyhjästä juttu, vaan olen, olen asianosaisten kanssa keskustellut ja <clears throat> olen erityisen huolissani. Ja sama koskee biopolttoaineita ja myös ja ilokkia. Esimerkiksi polttoainesektorilla tämä ilok on aikamoissa, aikamoissa taka, tuules on, on jäänyt taakse, mutta kompromissiväylä, mitä me olemme, sehän osoittaa myös tarkistusten lukumäärä, jota meidän ryhmämme on jätetty, meidän ryhmämme on jättänyt nyt sitten millä tavalla äänestys sitten tulee menee. Ja valiokunnassa tämä on aika selvä, mutta täysistunnossa jää nähtäväksi, mitä tulos saadaan. Mutta riippumatta siitä, miten äänestys päättyy, meidän täytyy jatkaa työtämme ja vetoan sen puolesta, että erityisesti komissaari, kun te ilmoititte tämän maailmanlaajuisista, puhuitte maailmanlaajuisista ratkaisumallista mallista ilmailusektorilla ja laivaliikenteessä. Meidän täytyy yksinkertaisesti käyttää aikaamme, jotta jotta saisimme, saisimme mahdollisimman monet samaan veneeseen, kun puhutaan kiotosta ja pöytäkirjoista, niin on kuitenkin, kun ajatellaan hiilidioksidipäästöjä, niin meidän pitää tehdä jotain. Ei se hyödytä mitään, jos me, jos me Euroopassa asetamme kunnianhimoisia tavoitteita ja samaan aikaan sitten teollisuus sitten muuttaa muualle. Ja <clears throat> siinä ei oikeastaan ei hyödytä hiilidioksidipäästöt, vaan pikemminkin energiahinta on sellainen. Meidän täytyy löytää vastauksia siihen. Olisinkin pyytänyt että etsittäisiin yhdessä kestäviä ratkaisuja, voivan näitä käteli tähän suuntaan. Ja pyydän myös ymmärrystä sille, että erityisesti tämä kilpailukyky Euroopassa on meille tärkeä. Ja silloin samalla tietenkin myös ilmastonsuojelu, koska pitkällä aikavälillä on tietenkin parempi, jos että teollisuus, joka voisi toimia tehokkaammin täällä Euroopassa, voisi jäädä tänne. Ja siinä missä toivon, että pääsemme tässä samanlaiselle vihreälle oksalle yhdessä. Kiitos. Kiitoksia Zeber. Voimme tukea monia, ää, äh, monia asioita, mutta saa nähdä, mitä äänestyksessä käy. Seuraavaksi on SND-ryhmän puolesta Linda McEwen. Um, thank you, Chair. Thank you, Commissioner. You'll... Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Te saatte tuen sosiaalidemokraattien ryhmältä pyrimme löytämään ratkaisun backloadingiin – Minusta tämä on hyvin tärkeä askel, joka täytyy ottaa. Toivon, että saamme aikaa ratkaisun niiden kollegan kanssa, jotka sitä viimeksi eivät tukeneet, sillä jos me menemme näihin kansainvälisiin neuvotteluihin, joissa te puhuitte, on hyvin vaikea mennä sinne, jos tämä meidän kauppajärjestelmämme on romahtanut. Voimme tietysti suunnitella, mitä tapahtuu Pariisissa ja lähettää kollegoja, mutta miettikää, mitä sanomme Pariisissa, jos me emme saa asiaa hoidettua. Totta kai meillä pitää olla pitkän tähtäyksen ratkaisuja päästökauppajärjestelyssä, mutta se saa tekosyy sille, että johonkin asioihin pitäisi tarttua nyt, sellaisiin asioihin, joita voidaan nyt tarttua, koska asioihin voidaan tarttua nyt. Jos me emme tee sitä, meillä ei ole ETS sitten, eh, jota uudistaa 6-12 kuukauden kuluessa, sen me tiedämme, että kaikki mitä täällä tapahtuu vaikuttaa Australian päästökauppajärjestelmään, joten meidän ei pitäisi antaa nyt toivoa eh, ilmastoepäilijöille. He uskovat, että he ovat nyt voittamassa tämän kiistan. Meidän pitää olla selkeä sanaisia. Sanotte, että halutaan taistella ilmastonmuutosta vastaan. Meidän pitää sanoa, mitä me haluamme saavuttaa tässä parlamentissa, mitä haluamme saavuttaa Euroopan unionissa. Olette oikeassa, komission jäsen. Tämä on aika vaikeaa. Olemme nähneet nyt nämä asiakirjat, miten vaikeita on ILOC eh, ja erityisesti, jotka liittyvät siihen, eh, ja ne ovat asiat ovat lukossa jumissa, mutta luin Financial Timesia eilen ja siinä todettiin, että kiinalaiset nyt tarkastelevat hyvin vakavasti sitä, että päästönvähennystavoitteet olisivat heidän seuraavassa viisivuotissuunnitelmassa. He ovat ymmärtäneet, että se mitä he tekevät nyt ei riitä ja katsovat vuosia 12, vuoden 2016-2020 eh, suunnitelmasta, että siinä olisi myöskin tällainen hiilipäästövähennyssuunnitelma, josta kiinalaiset oikeaan suuntaan. Ja jos Yhdysvalloissa nähdään enemmän tällaista energiariippumattomuutta, johon liittyy siirtyminen uusiutuviin. Meidän pitäisi nähdä se mahdollisuudeksi käydä kansainvälisiä keskusteluja. Ehkä voisitte kertoa meille jotakin näistä Tansaneista, miten tämä asia etenee. Ja haluaisin vielä lopuksi todeta, että on keskustelua käynnissä biomassasta Euroopassa. Meillä on ILOC, Policy making with biofuel. Eh, nyt meillä on se keskustelu, joka on käynnistymässä biomassasta, ja, mutta keskustelu kokonaisuudessaan katsoo sitä ja eh, jos me käytämme sitä eh, voimaloista, pitäisi olla jonkinlaisia kestävyyskriteerit, jotka liittyvät siihen, jotkin teollisuudet pyrkivät saamaan tiettyjä kriteerejä siihen. Ne haluavat tehdä investointeja biomassan tuotantoon ja sitten todeta, että vuoden, muutaman vuoden kuluttua tämä kaikki pysähtyy. Tarvitaan tällaista selkeyttä, koska muuten voisimme, voisimme katsoa, mitä tapahtuu sitten näille biopolttoaineille. Siis- Kiitos Linda. Seuraavaksi Chris Davis, ole hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Minulla olisi vähän mahdoton kysymys. Varmaan sitä on kysytty moneen kertaan. Lounaalla olin äh, konferenssissa, jossa käsiteltiin vähän hiilistä taloutta ja CCS hiilen talteenottoa siepausta. Jos haluat äh, rohkaista investointeja, niin sitä lisää hiilelle. Tällä hetkellä ei ole mitään tehokasta hiilen hintaa ja siksi tähän takapainotteisuuteen pyritäänkin, mutta tiedätte myös, että täällä parlamentissa neuvostossa ollaan huolissa siitä, että menetetään työpaikkoja ja sähkön hinnat nousevat. Euroopan myös kaupallisesti epäedullisessa asemassa, koska sopimusta ei tule, ja jos 2015 sopimus tulee, niin se ei ole riittävä niin, että voitaisiin ajatella, että ollaan tasavertaisessa asemassa. Kuinka neuvostossa aiotte voittaa tämän? Ei, eihän takapainotus ole ilmeisesti vain neuvostossa, vaan, ei vain neuvostossa, vaan myös täällä. Kuinka aiotte tästä selvitä? Reuters viime viikolla on kertoi, että Klimme pääosaston johtaja sanoi, että oikeuksia päästettäisiin markkinoille niin, että voitaisiin kehittää tällainen rahasto vähän hiilisen teknologian kehittämiseksi. Onko tämä teidän politiikkaanne vai onko tämä vain tyhjää puhetta? Karhaus Florensillakin on tämän tapaista tietoa. Haluaisin tietää, onko tämä äh, teksti, joka on ylhäältä, ylhäältä käsiin, käsiin ohjattua. Kiitoksia Chris Davis. Seuraavaksi Satu Hassi. Thank you very much and thanks for the... Kiitoksia. Kiitän komissaaria saavumista tänne. No, ensinnäkin hieman laajempi kysymys. Mainitsitte päätökset huippukokouksessa, äskettäisessä huippukokouksessa, jotka, jossa pidetään hyvänä komission vihreätä kirjaa, jossa pyydetään, jossa pyydetään vuoden 2013, 2030 tavoitteita eikö tarvittaisi jo lainsäädäntöehdotuksiakin tämän vuoden loppuun mennessä vuotta 2030 ajatellen, <clears throat> ellei tätä saada, niin tämähän, tämä jäämme epävarmuuden tilaan. Oikeastaan pitkällä aikavälillä ja yksi viesti hiilimarkkinoilta on ollut se, että yritykset tarvitsevat varmuutta suhteessa vuoden 2030 tavoitteisiin. Lisäksi tietenkin, että et nykyiset rakenteelliset ongelmat pitäisi ottaa ETS siis päästökauppajärjestelmässä hoidetuksi. Sitten toinen iso kysymys mainitsi, että myös nämä hiilidioksiditavoitteet myös autojen osalta parlamentti on ehdottanut tai pyytänyt rajoja vuodelle 2025. Ja haluaisin tietää, että onko komissio, aikooko komissio tuota, tukea tätä ajatusta neuvotteluissa. Luulenpa, että olisi paljon tehokkaampi tapa, olisi tehokkaampi tapa <clears throat> ratkaista autoteollisuuden suunta kuin että jos odotettaisiin seuraavaa ehdotusta muutamien vuosien päästä. Ja sitten mikä on tilanne suhteessa äh, laivojen päästöihin. Tuorein päätös on se, että komission pitäisi tehdä ehdotus tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Haluaisinkin tie- tästä lisää tietoa, että missä mennään. Ja, ja sitten yksi asia, eikä niinkään ehkä kysymys, että mitä tapahtuu ikaossa. Ilmailun osalta toivon kovasti, että komissio ei luovuta tässä Euroopan, eurooppalaisessa konseptissa, jonka mukaan päästökauppa päätökaupassa laskettaisiin koko lentomatka, eikä luovuteta tässä USA linjassa, joka on lähinnä tällainen ilmatila lähestymistapa. Ja silloinhan tämä toimenpiteet kattaisivat vain pienen osan näistä päästöistä kansainvälisillä lennoilla. Kiitoksia. Kiitos, Satu Hassi, näin ollen koordinaattorinen. Kierros on saatu päätökseen ja nyt antaisin komissaarille puheenvuoron, jos voitte vastata kysymyksiin. Kiitos. Tästä viimeisestä komissio ei ole antanut vielä periksi minkään osalta lopunut mistään ikäossa, mutta komissio tekee minkä voi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa löytääkseen hyvän tien eteenpäin asiassa. Me kaikki tiedämme, että se ei ole helppoa, ei ole helppoa löytää kompromisseja, että löy- ei ole helppoa löytää liittolaisia tässä asiassa. Me olemme pääsemässä eteenpäin, teemme kovasti työtä saadaksemme aikaan maksimaalisen hyvän tuloksen on yleiskokouksessa, mutta minun on sanottava myöskin vastapuolille Euroopan ulkopuolella, että heidänkin on nyt otettava asiat vakavasti. Ja sanovat, että he eivät hyväksyneet eivätkä pitäneet hyvänä Euroopan alueellista järjestelmää, he haluaisivat maailmanlaajuisen järjestelmän, mutta ei se synny itsestään. Silloin heidän pitää alkaa myös liikkua omista asemistaan, jos he haluavat saada aikaan kompromissin. Richard Zeber, minä en usko, ja myöskin nämä keivän tämä backloading kysymys, mitä minä nyt kuulen, on halu etsiä kompromissia ja olen tietysti utelias kuulemaan, mikä tämä tulee olemaan, tämä tulos tästä sisäisestä prosessista. Minusta se olisi hyvä asia. Oli selvää, että ensimmäisessä vaiheessa, että me olemme hyvin avoimia. Jos on uusia ajatuksia, Lenemä Kevin kysyi Kiinasta. Minusta jo tässä tässä viisivuotissuunnitelmassa Kiina ensimmäisen kerran otti käyttöön tietynlaisia ilmastotavoitteita, mutta uusi asia on, että näiden nimettyjen virkamiesten korkean tason äh, virkamiesten osalta ja myöskin tutkijoiden osalta, joita ovat mukana asiassa, se, että kansallisen kehityskomitean uusi ajatus on se, että pitäisikö asettaa rajoitus päästöille ja pitäisikö tavallaan myöskin harjoittaa jonkinlaista frontloadia, eli huippuvuosi tavallaan otettaisiin jo aiemmin, eli milloin on huippumäärä päästöjä. Minusta meidän pitää katsoa, mikä on tulosta näistä keskusteluista. Kukaan ei vielä tiedä sitä tässä vaiheessa. Voi nähdä raporteista, joita Kiinasta tulee, henkilöt, jotka seuraavat Kiinaa, he eivät, he eivät tiedä kovin paljon enempää kuin me, jotka seuraamme tiedotusvälineitä. Mutta mielenkiintoista on, että Tämä on se kysymys, joka on todellinen. Nämä ovat avainkysymykset Kiinalle. Milloin päässöillä pitäisi olla huippuvaiheensa ja pitäisikö olla tällainen yläraja? Nyt ovat ottamassa käyttöön päästökauppajärjestelmää. Se on alettu Shanghaissa ja edessä muissa eh, teollisuuskaupungeissa ja lisää tällaisia pilottihankkeita on tulossa tänä vuonna. Ja vuoteen 2016 mennessä he haluavat eh, maanlaajuisen päästökauppajärjestelmän, joten he ovat siis luomassa tällaisen järjestelmä, mikä muuttuu sitten mielenkiintoiseksi, siis tämä päästökauppajärjestelmä. Sitten vaikutusarviointi, jota tehdään, se pitää saada valmiiksi. Sitten tulemme tekemään esityksen kesän jälkeen, tämän vuoden jälkipuoliskolla. Chris Davis, jopa pääjohtajatkin, heillä pitää olla oikeus ajatella ääneen ja tehdä, esittää ajatuksia. Tämä ei ole kuitenkaan mikään, mikä tuli aivan tyhjästä. Se on jotakin sellaista, mikä on ollut äh, kuulemisessa eri sidosryhmät ovat esittäneet samantyyppisiä ajatuksia. Haluaisin muistuttaa siitä, että me itse asiassa olemme nyt eh, e NER 2030 uuden kierroksen ja toinen kierros on tulossa aika pian. Heinäkuun alussa on seuraava eh, pyydös NR 300, mikä on sitten tilanne neuvostossa, mitä tulee backloadingiin? Minä en usko, että pystyn sanomaan tai kertomaan jotakin, mitä jo ette tiedä asiasta. Tietysti oli mielenkiintoista, kun kuulimme Saksan johdolta kansainvälisessä suuressa konferenssissa, että myöskin liittokansleri olisi backloadingin kannalla ja että katsotaisiin rakenteellisesti myös näitä hiilimarkkinatilanteita. Mutta viesti oli, että tällä tavoin asiat voisivat olla helpompia Saksan vaalien jälkeen kuin ennen vaaleja. Minun täytyy sanoa, että mitä minä nyt olen saanut kuulla neuvottelussa eri, eri hallitusten kanssa, että on huomattava hallitusten enemmistö, joka tukee backloadingia. Mutta me kaikki tiedämme, missä ongelmat ovat. Ja minusta Irlannin puheenjohtajavaltiona täytyy vastata kysymyksiin siitä, milloin he haluavat siirtyä muodollisen äänestyksen neuvostossa. Heidän täytyy se päättää. Satu Hassi. Lainsäädäntöesitykset 2030. Kun me puhumme 2030 ja vihreästä kirjasta komissiossa, eh, ei ollut, ei ollut silloin vielä päätöstä siitä, Seuraava päätös olisi siis, että seuraava askel olisi vielä tämän vuoden loppuainen, mutta ei vielä sitä, olisiko se lainsäädäntö, päätös, lainsäädäntöistys vai jokin muu asia, siitä ei ole tehty vielä päätöstä. Mielenkiintoista oli se, että hallitusten ja valtioiden päämiehet viime viikolla sanoivat, että he eivät halunneet pelkästään ehdotuksia tai uusia papereita, he halusivat konkreettisia esityksiä, joten kollegat komissiossa varmasti ovat erittäin kiinnostuneita saamaan tässä aikaan tuloksia. Sitten 2025 ja KARS. Parlamentti on huolissaan siitä, että on tärkeää antaa teollisuudelle asianmukainen suunnitteluhorisontti, tästä te puhuitte, ja totta kai parempi on että se, että on varhainen uudistus, jos ajatellaan sitä, mikä on suunnittelun sykli autoteollisuudessa. Siksi olemme esittäneet varhaista uudistusta minä olen tullut juuri kilpailuneuvostosta ja on selvää, että on hallituksia, jotka ovat sitä mieltä, että uudistus on sitten tehdä myöhemmin, mutta minä en ymmärrä, mitä kukaan sillä voisi voittaa. Me kaikki olemme saaneet kuulla, että autojen valmistajat toimivat vähintään seitsemän vuoden tuotantosyklien mukaan, ja joten pien ollaan lähestymässä vuoden 2020 jaksoa, joten on hyvä aloittaa mitä pikemmin tämän asian parissa. Ja. Tässä kai oli kaikki. se se. se. No niin, sitten seuraava kierros luen nimet, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ein Bas Eichhaut, Borislav Sonic, Jolanta Hibner, Christa Klass und last but not least Dan Jörgensen. Habe ich noch einen Kollegen? Olenko unohtanut jonkun? Puheenvuoro pyytänyt ei ole. Näin ollen muita puheenvuoropyytäjiä ei tätä vastaan. Peter Liisa aloittaa. Kiitoksia Puheenjohtaja, kiitos komissaarille. Haluatte, aloitan tästä viimeisestä, jos te lopetette tämä säädökset henkilöautojen, henkilöautojen tavoitteesta 2025 näiden hiilidioksidipäästöjen osalta. Meille on tärkeää, että tässä oli valiokunnassa laaja enemmistö sen kannalla, että vuonna 2025 tavoitteisiin päästään ja esittelijä neuvottelee parhaillaan neuvoston kanssa ja siellä on sanottu, että komissio joka tapauksessa tulee tekemään ehdotuksen. Silloinhan se ei ole ongelma, mitä saada että se saadaan lainsäädäntö, mutta sitten täytyy sellainen suuntaan suuntaantava haarukka. Ja viime vuonna havaitsin, että kun silloin kun ollaan lähellä sitä vuotta, niin silloin sitä ei saada aikaan ja sitten kun ollaan kaukana, niin se on liian aikaisin. Eli jossakin vaiheessa täytyy päästä kuitenkin sopuun asiasta. Ehkä voisitte tästä asiasta lausua jotakin. Minun tietoni mukaan vuoden 2025 tavoitteet on se, että ne eivät ole niin kaukana siitä, mitä USAssa on jo oikeuden, siis laivoimaista lainsäädäntöä. Mutta kun ajatellaan tätä tämänhetkistä keskustelua, niin on kysymys testisyklistä. Meillä tämä on sellainen asia, ja sitten tässä on kysymys kuluttajien eduista hyvinkin vahvasti ja myös ympäristöedot ovat kyseessä. Meillä ilmeisestikin on, on sellainen hyvin jatkuvasti kasvava kuilu todellisen kulutuksen ja, ja nimelliskulutusarvojen välillä. On aina kikkoja, joita käytetään ja ja ne ovat nykyisessä testisyklissä laillisia. Olisin hyvin iloinen, jos esittelimme Thomas Ulmer voisi saada tukea neuvotteluissa, jotta saisimme nopeasti kansainvälinen oikaisu, niin että päästäisiin Euroopassa eteenpäin, koska meillä on tosiaan vakava ympäristöaihe edessämme, joka vaikuttaa vakavasti ihmisiin. Ja sitten Stop the Clock. Olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa. Tämä kirje, joka meni eh, Airbusilta eh, julkisuuteen, se on silkka provokaatio. Ja meidän pitää nyt vielä vahvemmin pitää huolta siitä, että, että, että me emme emme osoittanut heikoiksi. Näin lyhyesti, näin juuri ennen eurovaaleja teollisuus kirjoittaa Kiinaan ja sitten se teollisuus tekee mitä lystää ripittämättä komissiosta ja parlamentista, jos meillä, on suuri, meillä saattaa olla suuria vaikeuksia vaaleissa ja täytyy tehdä selvästi, että me vedämme neuvotteluita ja, ja että stop the clock on kuitenkin vain yhden vuoden mittainen. Kiitoksia Peter Liise Jolainen. Rova komission jäsen, olen yhtä mieltä siitä, että ilmastonsuojelu kriisin aikana on vaikeaa. Paine on tunnettavissa sen suhteen, että pitäisi olla vähemmän ilmastonsuojelua, mikä on minusta aivan väärin, koska Euroopassa tämä olisi nyt tilaisuus ekologiseen teollisuuspolitiikkaan, investointioffensiiviin kaikilla niillä alueilla, jotka me tunnemme. Minua huolestuttaa myös se, mitä viime huippukokouksessa syntyi, että hyökättiin uusiutuvaa energiaa vastaan massiivisesti. Tämä hyökkäys tuli myös komissiosta. Sanottiin, että uusiutuva energia on liian kallista, siitä ei synny mitään hyötyä. Meidän täytyy suojella uusiutuvaa energiaa, sillä kysymys on myös miljardejen suuruisista investoinneista, jotka, joita osittain nyt on jarruttanut se, että on epävarmuutta, jota toimijat kokevat. Mitä tulee sitten päässäkauppaan? Toivon todellakin, että nyt toisella kierroksella me saamme viettyä backloadingin lävitse. Olisi todella kohtalokasta, jos jälleen kerran olisi, olisi äh, tappio. Pyydän kollegoja miettimään tätä tähän liittyviä niitä ongelmia, mutta uskon, että teollisuudella sinänsä ei ole mitään ongelmaa tämän kanssa, vaan teollisuus enemmänkin kysyy, miten tästä nyt eteenpäin miltä näyttää ETS vuoden 2020 jälkeen, mitä ovat rakenteelliset uudistukset, mitä tulee jatko olemaan. Ja siihen on odotettava pian vastauksia. On nimittäin olemassa tietty murtumakohta siinä, että rakennetaan uusiutuvia energioita ja pyritään samaan aikaan eh, eh, energiatehokkuutta, jos sertifikaatit katovat, Nimittäin meillä on sitten mahdollisesti tendensinomaisesti jatkuvasti liikatarjontaa, joka pitäisi jotakin rakentaa tähän järjestelmään. Ehkä voitte sanoa tähän jotakin kuten Hassi, minäkin olisin iloinen, jos nämä 2030 tavoitteet voitaisiin lyödä lukkoon vielä ennen Eurooppa-vaaleja. Se ei olisi mitenkään huono asia, ajatellen keskustelua, jota käydään ennen Eurooppa-vaaleja. Ja kollegani Oettinger hän sanoo aina, että 2020 on huomenna, ei ylihuomenna, vaan se on huomenna suurinvestoijien, suurinvestoijien kannalta. Minä toivon, että saamme erilaisia kolme, kolme tavoitetta, koska kaksihan me nyt saitte Strasbourgissa ö, vietyä enemmistölle lävitse. Tehokkuuden täytyy tulla tähän mukaan. Jos sitä ei mainita, silloin tapahtuu aivan liian vähän. Autoista. Eilen Berliinissä oli sähköautohuippukokous, jossa vielä kerran vahvistettiin, että miljoona sähköautoa vuoteen 2020 mennessä – ja sitten 2-3 miljoonaa vuoteen 2020. Mikä tulee sitten olemaan uusi järjestelmä, jos miten lasketaan sitten, jos ei näistä autoista synnykään mitään pakokaasuja? Pitää olla jokin uusi enetelmä, jolla lasketaan sitten päässyt, päästöt näistä autoista, koska tämä 70 grammaahan sitä ei voida enää käyttää, kun kaasu ei enää tule, vaan itse asiassa nämä päästöt syntyvät aiemman, syntyvät jo aiemmin siinä, kun valitaan se, mikä on se energialähde, jota käytetään. Kiitoksia sitten edustaja Eichholz. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäseniä Hedegaardille tästä alustuksesta. En varmaankaan pitkään puhu ETS takapainotteisuudesta tunnemme kyllä argumentit. Nyt äh, pyrimme kompromisseihin. Haluaisin kiittää Richard Seberia siitä, kun hän sanoi selvästi, että hän haluaa työstää näitä kompromisseja, koska sehän on selvästi voitto verrattuna siihen, mitä puolitoista kuukautta sitten näimme. Hyvä komissio, sen halusin ottaa esille pari muuta asiaa. Ensinnäkin Lindan kysymys biomassasta vastausta ja kestävyyskriteereistä ja ilman vastausta tiedämme, että äh, tietopäiväisystä tässä johdossa. Jos emme ota tosissamme biomassan äh, hiilivelkaa näissä kriteereissä, äh, niin, niin tämä ei onnistu. Mehän tiedämme, että tarvitsemme näitä ja komissio kuitenkin viivyttelee. Teidän pitäisi olla tiukempana energiapääosaston kanssa niin, että sieltä se toimittaisiin. Sitten toinen komission jäsen, joka työskentelee kiinnostavien asioiden kanssa, on herra Kotajani. Kesäkuussa hän toi sille terästeollisuuden toimintasuunnitelman ja oletan, että tässä suunnitelmassa tulee olemaan tiukkaa tavaraa. Ensinnäkin melkein koko Euroopan terästeollisuus on leikannut kolmanneksella oikeuksien ArcelorMittal ei maksanut mitään oikeuksista tähän mennessä. Toivon, että toimintasuunnitelmassa te- tämä tehdään selväksi, ettei siellä ole kaikkea höpöhöpöä niin, että ETS mukaan tuhoaa terästeollisuuden. Sitten kun katsotaan teräksen tulevaisuutta, ylituotanto johtuu lähinnä siitä, ettei ole enää rakennusalalla tai autorakennuksessa rakennuksessa nousua, vaan ainoastaan uudistuvista energioista tulee nousua tuuliteollisuudesta 2030 e, mennessä. Siellä tarvitaan hiili, hiilihinnoittelua, muuten tämä sektori kärsii, joten todella toivon teräs ohjelmassa olisi myös otettava tämä huomioon, eikä ainoastaan nykyinen, e, nykyinen tilanne. Todella odotan tätä. Toivon, ettei tätä irritä vain Tajanalle. Sitten vielä viimeinen asia. Taas tuonne komission jäsen toivon, että ilmastopääosasto toimisi myös tässä. Se liittyy kilpailupääosastoon. YKssa, UKssa tehdään EDFn kanssa 40 vuoden äh, vuoden suunnitelmia ydinvo, ydinvoimalle. Nyt UKon hallitus on neuvottelemassa 40 vuoden hintatakuista ydinenergialle. jos meitä energiahinnat niin paljon huolestuttaa, niin tämä on varmasti kaikkein tyhmin asia, mitä voidaan tehdä, ja oletan, että kilpailupääosasto on tässä asiassa kärppänä. Toivon, että painostatte kolleganne ja saatte hänet uskomaan, että tämä on aivan älytöntä, mitä UKossa tapahtuu. Kiitoksia. Posusvaus Sonic seuraavana pani komisarz, w sprawie backloadingu. Kiitoksia tästä katosta, komissaari. Minulla on sellainen kuva, että me puhumme kahdesta erilaisesta poliittisesta realiteetista. Huhtikuussa parlamentissa tehtiin ehdotus, tai hylättiin ehdotus tästä asiasta, ja nyt yritetään saada tämä jälleen takaisin Tietenkin voidaan kysyä, mitä tästä voi päätellä. Tässä on erilaisia käsityksiä ja voidaan kysyä, mitä tässä oikein halutaan. Tämä ehdotus palautettiin valiokuntaa. Tämä pitää paikkaansa. Ensimmäisen käsittelyn päätteeksi ei saatu enemmistöä. Ja sitten seuraavana Jolatta Leipää. Dziękuję bardzo. Nawiązując do wypowiedzi mojego kolegi. Kiitoksia. Aion jatkaa siitä, mihin edellinen puhuja pääsi. Hyvä komission jäsen, miksi ette vetäneet pois ehdotustanne tarjontaa romahti ja lisää määrät eivät toteutu muuttuneet. Meillä ei ole lisätietoja e Sitä Sanoitte aikaisemmin, että jos takapainotteisuus ei onnistuisi, niin tarvittaisiin uutta rakenteellista tietoa. Emme ole tällaista tietoa saaneet. Miksi? Sovittiin, ettei mitään keinotekoisia markkinatoimia tehtäisi kuitenkin nyt. Jotkut sanovat, että takapainoitteisuutta on käytettävä, jotta voidaan suojella ympäristöä. Huhti kesäkuussa, kun tapasimme, sanoitte, että hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 20 prosentilla Euroopassa tapahtuisi vuoteen 2018 mennessä. Onko nyt jo tällä välillä jotakin tapahtunut viimeisen kahden kuukauden aikana? Voisitteko osoittaa meille tutkimuksen, joka osoittaisi, että me emme saavuta näitä tavoitteita, koska kyllähän meidän on myytävä ikään kuin tämä tieto äänestäjillemme. Parlamentin päätös oli aivan selvä. Olimme sitä mieltä, että takapainottaminen oli liian voimakas toimi markkinoihin puuttumisen. Mitä nyt teemme, jos käy niin, että parlamentti hylkää tämän toisenkin kerran? Yritättekö kolmannen kerran vai aiotteko tehdä jonkun toisenlaisen ehdotuksen vuodeksi 2030? Ja. Sitten Krista Glass. Kiitos komission jäsen. Sitä mitä on sanottu backloadingista, se koskee myöskin biopolttonidirektiiviä. Meidän katsoa, saammeko ihmiset mukaan, jos me aivan yhtäkkiä muutamme toimenpiteitä. Ihmiset eivät tätä kovinkaan hyvänä pidä, ja meidän pitää olla varovaisia. Sitten nämä biopolttoaineet. Tehän sanoitte, että biopolttoaineen tulee olla kestäviä. Olen tästä yhtä mieltä. Miten näette sen, että kestävyyskriteerit, että niitä sovellettaisiin myöskin tuontiin kolmansista maista, koska siellä pitäisi tuotannon tapahtua samoiden eh, määräysten mukaisesti kuin Euroopan maataloudessa, koska silloin pääsisimme hiukan eteenpäin. Sitten tämä eh, FV-selvitys. Tästä on käyty hyvin kiistanaista keskustelua ja siihen, sille ei löytyy kovin paljon tukea, koska se lähtee liikkeelle kiinteistä poliittisesti motivoiduista oletuksista, eikä ole mitään innovaatiota, ei ole mitään mahdollisuutta sitten, kun nämä kiinteät luvut ovat olemassa, muuttaa. Minä olen lukenut jostakin, että Saksassa esimerkiksi paras eh, biokaasuinnovaatio on saanut palkinnon. Mutta kun asiat työdään lukkoon, ei ole enää mahdollisuutta toimia innovatiivisesti, ja sitähän me kuitenkin haluamme saada aikaan, joten pyytäisin, että olisitte hiukan avoimempi tässä keskustelussa siitä, miten meidän pitäisi pohtia tiettyjä tekijöitä, niin, että meillä olisi se, mikä on ajankohtaista. Meillähän on mahdollisuus nyt globaalien laskelmien mukaisesti, joita on jo olemassa, vuosittain laskea päästöistä. Ja tähän liittyy myöskin maan hyödyntämisen muutokset ja se myöskin epäsuora maan käyttö ja siihen liittyvät kysymykset, nekin voidaan laskea tähän mukaan, että tämän asioita pitäisi yhdessä pohtia. Sitten Dan Jörgensen vielä. Thank you. Thank you also. Kiitos, komissaari. Kun me keskustelemme backloadingista, niin yksi on se, että tässä saatetaan pilata se, että me johdamme, näytämme esimerkkiä muulle maailmalle. Mehän emme pysty edes tekemään sitä, mitä me haluaisimme tehdä Euroopassa. Te ehkäpä te voisitte kertoa meille pikkusen niistä reaktioista, joita te olette saaneet, saanut muiden maiden kumppaneilta ja kumppaneilta muulta päin, maa, muualta maailmaa, mitä, he, mitä mieltä he ovat Euroopasta ja sen tapahtumista. Te mainitsitte strategian, joka meillä pitäisi olla unionin tasolla ennen Pariisin kokousta ensi vuonna ja nyt sitä ennen sitä Varsovan kokousta ja Ilmeisestikin useimmat ovat samaa mieltä siitä, että tämä on kuitenkin se, mitä sanotaan joka vuosi. Ja joka vuosi sitten havaitaan, että Eurooppa ei ainakaan kovinkaan usein puhu yhdellä samalla äänellä. <clears throat> Ehkä me voisimme hyväksyä jonkinlaisen toisenlaisen strategian tällä kertaa. E, niin tämä yksi ratkaisu voisi olla hyvin suoraviivainen ja se voisi olla että se, että luodaan painetta neuvoston suuntaan, että se alkaa tehdä päätöksiä äänestämällä. Miksi on niin, että kaikkien maiden täytyy aina suostua kaikkia? Eihän sitä tehdä muissakaan poliittisissa asioissa. Olemme olleet tilanteissa, jossa yksi maa on äh, jumiuttanut koko EUn eteenpäinmenon. Tämä pitäisi todellakin olla jo historiaa. Ja lopuksi, mikä on teidän linjanne äh, viestinnässä, kun, kun on kysymys siitä, että, että ollaanko edelleenkään alle kahden asteen, ja puhutaan strategiasta, miten päästään omiin tavoitteisiin ja miten saada lainsäädäntöä, mutta kuitenkin, tässä on kuitenkin loppupeleissä kysymys ilmaston sen pelastamisesta ja tietääkseni, että lainsäädäntöä ei tehdä, tehdään laskelmien pohjalta YK ilmastopaneelin pohjalta, jonka mukaan on kysymys 50 ppm. Nyt on 400 ppm ja jos me emme muuta ajatuksia, no nyt puhutaan pelkästään säästöstä, nyt on kysymys perustavanlaatuista, mutta ellei me muuta perustavanlaatuisia muutoksia, niin me emme pysty pysymään alle kahden asteen. Mitä te oikeastaan sanotte, kun, kun kysytään, että voidaanko tämä kahden asteen tavoite vakauttaa? Kiitoksia. Tämä on sitten ollut tämä puhujakierros. Ja että ehkäpä äh, tämä, tämä backloading ei ole välttämättä mikään aivorihi, mutta täällä kuitenkin äh, nyt on kysymys siitä, että backloadin ehdotushan hylättiin. <clears throat> Se on siis palautettu valiokuntaan, siis saanut enemmistöä hylkäämisen taakse toisessa äänestyksessä, joka meillä oli täysistunnossa. Ja näin ollen olemme ensimmäisessä käsittelyssä edelläänkin niin, tavallaan toinen ensimmäinen käsittely, joka järjest, olla, jota ollaan rakentamassa. Ja tässä me yritämme tehdä rakentamaan työtä, jotta kaikkien niiden huolet, jotka ovat, halusivat hylätä tämän, että ne voidaan ottaa huomioon, jotta sitten voidaan sitten saada viilattua kompromissi. Me elämme jännittäviä aikoja. Toivottavasti tästä tulee tuottoisa aika. Me olemme valtavassa muutosprosessissa, josta Eichhoutkin puhui että meillä on kuitenkin, äh, odotamme komissiolta teräs, äh, teräksalan toimintaohjelmaa. Minä, minä tulen Saksasta ja siellä on teräksen su, toiseksi suurin käyttäjä. Ja tässä on, siellä on myös tulienergia, tulivoimalaitoksia, jotka, joka aloitti 80-luvulla ja nyt nyt siellä oli aikaisemmin muutama kymmenen työntekijää, nyt siellä on yli kymmenen tuhatta työntekijää. Tämä osoittaa, että rakenteellisia uudistuksia on tapahtunut, esimerkiksi muutokset telakkateollisuudessa, jotka olivat on siirretty esimerkiksi telakkateollisuudesta muihin teollisuuksiin. Me tarvitsemme Euroopassa teollisuutta, Euroopan teollisuus vahvistaa meille, vahvist, var, varmistaa meille hyvinvoinnin. On aina ollut sitä mieltä, että me emme saa jakaa teollisuutta kahkaa, äh, kahteen osaan hyvin ja pahoihin, äh, vihreä ja ruskea, vaan meidän pitäisi yhdistää ja yrittää sovitella, koska teollisuus varmistaa hyvinvointimme ja joskus meidän täytyy miettiä sitä, että, että mitä sanavarastoa me käytämme, jotta me yhdistämme emmekä eritä. Ja sitten loppusanat komissaarin. Kiitoksia. Peter Liisi lähti jo. Kommentoin jo tiettyjä asioita tästä kellon pysäyttämisestä. On tärkeää sanoa, että viesti menisi jo lainelille niin tämä toive siitä, että 2030 tavoitteet ehdotetaan ennen parlamentin vaaleja ensi vuonna. Se, miten minä tämän Euroopan neuvoston päätelmät tulkitsen viime viikolta on aivan selvää. He sanovat, että he haluavat palata tähän asiaan eh, maaliskuussa 2014. Tässä on selvä aikataulu siis, eli ei pidä nyt huita itseämme halutaan mennä eteenpäin. Tähän liittyy myös teollisuuden energiasektorin tarve saada tietoa, mihin olla menossa. Ei tästä tule mikään helppo keskustelu tietenkään, mutta uskon, että viime viikolla askel oli tärkeä ja nyt on lopetettava keskustelu siitä, pitäisi, ja on, on aivan selvää, että seuraavan kymmenen kuukauden aikana valtion ja hallitusten päämiehet haluavat palata tähän asiaan ja siitä on tärkeää tälläkin puhua. Mainitsitte nämä rakenteelliset vaihtoehdot liittyen 2030 tavoitteisiin. On aivan selvää, että kun meillä oli tämä kahden vaiheen lähestymistapa, niin haluttiin, että takapainotteisella tasapainotettaisiin tilanne ennen kuin tehdään rakenteellisia vaihtoehtoja. Nyt tilanne on lykkääntynyt syystä, jotka tiedämme. On tullut viivästystä. On aivan selvää, että pidämme tai emme tästä, niin todellisuus on se, että rakenteelliset vaihtoehdot jollakin tavalla tulevat yhtä aikaan 2030 ratkaisujen kanssa. Jäsenvaltioiden on nyt tehtävä päätökset hinnoittelusta ja tavoitteista tulevaisuutta varten Euroopassa. Mielestäni täällä on yksi asia, joka on pantava merkille. Mainitsin alussa, että että meillä on nämä maakohtaiset suositukset jokaiselle 27 jäsenvaltiolle, mutta sitten on myös tiedonanto, jossa on aika hyvä sanamuoto. Siinä esimerkiksi todetaan, että tarvitaan työpaikkoja, työpaikkoja, työpaikkoja, se on tärkeä haaste, kuinka saamme työpaikkoja Eurooppaan, niin siinä sanotaan selvästi, että, ty- että vihreän talouden potentiaali työ paikkojen luomiseksi ei ole täysin loppuun hyödynnetty. Tarvitaan lisää resurssitehokkuutta, energiatehokkuutta, vähähiilisyyttä. Tämä on, nämä ovat sivut 15-16. Täällä on aika tiukkoja sanamuotoja. Pyrimme rohkaisemaan jäsenvaltioita ymmärtämään sen, että ei ole mitään ristiriitaa sen välillä, että tehdään älykästä energia- ja ilmastopolitiikkaa ja Samalla otetaan huomioon taloudelliset ja työpaikkoihin liittyvät haasteet. Tämä on tälläkin tehty selväksi. Eichhold esitti kysymyksen, luulen, että siihen vastasinkin. Voin vain sanoa, että keskustelua käydään, niin voin vakuuttaa, että olemme mukana keskustelussa ja olemme harkitsemassa sitä, millä tavalla voimme saavuttaa mahdollisimman eneen paljon näiden kestävyyskriteerien osalta. The emissions trading scheme. How do we sort of... Myös tässä strategiajärjestelmässä is that eh, it's... puhutaan nä- näistä nollatavoitteista, biopolttoaineista ja ailokista. Meidän on nyt onnistuttava tässä – on hyvin ärsyttävää, että kun meillä on lainsäädäntöä tai metodologiaa, ja sitä on sitten sopeutettava, se on turhauttava, mutta niin on tehtävä, kun meillä on uutta tietoa ja uutta teknologiaa. Jollakin tavalla näitä asioita on pohdittava, vaikka se onkin haasteellista. Ja voin kyllä vakuuttaa, että yksikköni ovat valppaana ja aktiivisena. Niin käydään sisäisiä neuvotteluja tästä. Tämä pätee myös terässektorin. Olemme tehneet hyvin selväksi aivan sen mukaan kuin mitä itsekin sanoitte, että jotkut näistä hyvin energiaintensiivisistä sektoreista pelkäävät kilpailuasioita ja näitä vertailuharjoituksia joillakin sektoreilla on ollut enemmän oikeuksia, mitä ne tarvitsevatkaan. On erittäin tärkeää, että meillä on tosiasiat oikein. Tämäkin kuuluu sisäisiin keskusteluihin teräsuunnitelmissa. Suurin ongelma Euroopan teräsektorilla ei todellakaan johdu ilmastopolitiikasta. Se on aivan väärin sanottu, vaan ei myöskään ole kyse ylikapasiteetista. Viime viikolla saimme jotakin tosiasioita, joiden kautta saatoimme nähdä, että teräs viennit sujuvat hyvin viime vuonna, jopa paremmin kuin tuonnin lisääntyminen, joten tämä ei ole ihan kohdalla, Kun puhutaan näistä eri alojen toiminnan linjoista, niin tarkoituksena ei ole vähen... Siis todellinen energia järkevä käyttö on tärkeä. Meidän on kuitenkin puhuttava tosiasioiden pohjalta. yritämme sanoa tämän aina, kun voimme myös teollisuudessa, mutta on tärkeää, että muut toimivat sanoin, samoin. Sitten nämä kilpailuyksiköt, jotka tarkastelevat uudelleen valtion tukien suuntaviivoja ja palveluita olemme tässä tiukasti mukana, emmekä vain katso, mitä tulee tuloksena, vaan olemme mukana prosessissa. Sitten me kaksi puheenvuoroa. Ensinnäkin Rova hypner, miksei me vetäneet pois tätä ehdotusta. Ensinnäkin Kaikilla kunnioituksella parlamentti on yksi niistä toimielimistä, joiden on annettava mielipiteensä meidän ehdotuksiin. Emmekä saaneet aikaan sitä, mitä neuvosto halusi. Tämä on yksi asia. Sitten selkeästi haluttiin toinen äänestys täysistuntoon. Parlamentti nyt lähetti sen takaisin Envi-valiokuntaan, joten en ymmärrä, miksi komission pitäisi vetää ehdotus pois. Me teemme ehdotuksia, koska uskomme, että ne ovat oikeaa toimintaa ja on aivan luonnollista, että pyrimme tekemään minkä pystymme, jotta saisimme oman politiikan linjamme menemään läpi. Sitten vihreistä työpaikoista. Niin, Rova Klaas esitti kysymyksen koskien näitä kestävyyskriteereitä sanoen, sanoen, että niitä voidaan myös soveltaa tuontiin niin, ettei syrjittäisi eurooppalaisia yrityksiä verrattuna muihin yrityksiin. Sitten tämä tutkimus, jossa todetaan, että parhaan tutkimuksen pohjalta No nyt tämä tutkimus, mikä meillä on, on parasta tietoa, mitä meillä on käytössämme. Tiedän, että jotkut väittävät sitä vastaan eri syistä, mutta ei tässä millään tavalla saateta eurooppalaista teollisuutta huonompaan asemaan. Sitten reaktioita muilta kumppaneilta. Tästä kysyttiin. Ehkä voisin vastata tanskaksi. Um, and, and that is sort of the, the approach. Ehkä voi vastata tanskaksi kysymys siitä, mitä me teemme, mitä te toivotte. Considering or Kuten sanottu, USA se tietenkin very closely following what we are. Tietenkin siellä katsotaan hyvin tarkkaan, mitä me teemme muun muassa USAssa. Ja tästä että päätö- äänestyspäätöksestä neuvostossa ei ole komission asia valvoa menettyä neuvostossa. Luulenpa, että osoitteen pitäisi olla joku muu. Ja lopuksi, miten tämä kaksi astetta? No, jos voisin... No, viime viikolla esiteltiin jo tällainen selvitys tai tutkimus, joka sai ihmiset uskomaan, että vau, wow, nythän meillä on paljon enemmän aikaa. Ehkä se ei olekaan niin vakava kuin mitä me kuvittelimme. Olin eräässä tieteellisessä konferenssissa maanantaina Berliinissä, jossa Huber professori Schellenhuber oli mukana ja hän, häneltä kysyttiin lehdistötilaisuudessa, eikö nyt, eikö nyt voitaisiin rentoutua, ottaa iisisti. Hän oli todella sellaisen selityksen, että on aika outoa, miten että joku sanoo sulle, että voit sitten ottaa iisisti, niin sit, sitten voidaan vaan lä- levätä laakereilla. Kun tuhannet tutkijat sanoivat, että tämä on sitten joku sanoi, että ehkä joku toinen kertoo jotain muuta. Mutta hän oli hyvin selväsanainen sanoessaan, että hän selitti, mitä tämä, mistä näistä uusista tiedoista. Hän sanoi, että ei, kapasiteetti, että saada, miten hiilidioksidin ei saada nimettyä vesistöihin, ei, hän kuitenkin tunnist, tunnusti, että tietenkin enemmänkin voitaisiin absorboida tällä tavalla. Silloin se voisi tarkoittaa sitä, että voisimme nyt, meillä olisi mahdollisuus pysyä alle kahden asteen ja edellyttää, että saadaan nyt hommat hoidettua. Että se ei ole täysin mahdoton, se on ihan mahdollinen. Ja minun käsitykseni on, että te kysytte, millä tavalla minä vastaan tähän kahteen asteeseen. Älkää unohtako, on vain kolme ja, vuotta, kolme ja puoli vuotta siitä, kun maailman johtajat päättivät, että, että halutaan pysyä alle kahden asteen. Ei tämä mitään ironiaa, mutta tämä on yksi niitä harvoja asioita, jossa johto, johtotasalla on koskaan päätetty päätöksiä ilmastosta, että veden täytyy pysyä alle kahden asteen. Ja mitään ei ole muuttanut tämän tilanteen vakavuutta, ja siinä mielessä myös kansainvälisillä foorumeilla, missä me keskustelemme asiasta, jos jotkut sanovat, että ehkä me voisimme ikään kuin muuttaa näitä tavoitteita, ehkä se ei olekaan niin tärkeä tämän kahden asteen tavoite, mutta aivan samalla tavalla kuin talouspolitiikassa, meillä on tavoitteita, ja meidän pitää ottaa ne tavoitteet vakavasti semminkin, kun aivan kun tämä on aika tuore, niin, ja, jollei, ja sitten oikeastaan pikemminkin voidaan tehdä enemmän kuin pelkästään pyrkiä tavoittaisiin. Ja tämä kaksi astetta edelleenkin, jos tarkastellaan tätä koko analyysiä Euroopan taloustilanteesta tänä päivänä, voidaan myös löytää monia hyviä syitä sille, että miksi jopa huolimatta siitä, mitä kilpailijat tekevät tai jättävät tekemättä, joskus siellä tehdään enemmän kuin mitä halutaan uskoa, mutta siellä tehdään paljon. Ja jopa onhan se vaikkakin me haluamme olla vähemmän riippuvaisia fossiilisista polttoaineista ja voisimme tehdä, olisi hullua, jos emme tekisi sitä ja samaan aikaan voisimme myös, pääsaisimme itsemme lähemmäksi näitä ilmastotavoitteitamme. Kiitos kovasti ilmastokomissaarille Hedegaardille myös hänen sitoutumisesta, että hän on aina suuntautunut työssään eteenpäin, pyrkinyt löytämään ratkaisumalle ja esittelemään niitä ja hän ei ole eksynyt muihin asioihin, hän on puhunut konkreettisista asioista oikeilla nimillä, että joskus tässä keskustelusta, kun puhutaan ilmastopolitiikasta, että, että henki on valmistunut, liha on heikko, mutta meidän pitää huolehtia siitä, että, että me saamme tämän äh, lihankin liikkeelle ja saamme, äh, me pääsemme eteenpäin, että pääsemme riman yli, riippuu siitä kuinka korkealla se on, niin se, ja toivottavasti se on varsin korkealla, että se olisi riittävän kunnianhimoinen, koska varmastikin näinä talouskriisin aikoina tällaista asioista ei ole helppo puhua, eh, mutta tämä on tärkeä aihe ja se ei jossakin vaiheessa, jos me toimin liian myöhään, niin silloin nopeudesta tulee, lepoita täytyy lisätä niin paljon, että, että enää pysytä matkassa mukana. Suuret kiitokset teidän sitoutumisestanne, teidän tekemästänne työstä ja minä autosaltani tulen huolehtimaan siitä, että tämä backloadin ehdotus saadaan onnistumaan, vaikkakin toisella kierroksella. Kiitoksia. Me teemme parhaamme.